Good afternoon, dear colleagues, please. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Istutaan paikoillemme kaikki ja aloitamme valiokunnan kokouksen. Buenas tardes. Hyvää iltaa kaikille miehille ja naisille. Aloitetaan sitten tämän päiväinen valiokunnan istunto. Jos nyt voisitte hieman kiinnittää huomiota. Kuten sanoin, aloitetaan tämän päivän kokous ensimmäisestä esityslistan kohdasta, joka on äänestys koskien 2017 vuoden talousarviota ja sitä koskevaa äh, trilogiaa. Ja kerrottakoon teille, että paikalla on nauhoituslaitteet, siis meidät filmataan tätä iltaa, tämän iltaisessa kokouksessamme. Nuo ovat täällä sitä varten, että he laativat dokumentti ohjelman tästä ja täältä otetaan kuvaa sitä varten. Eli kuten totesin, Aloitetaan äänestyksellä. Ainoa äänestys, joka meillä on tällä hetkellä esityslistalla, koskee siis 2017 vuoden talousarviota. Ja esittelijänä on siinä edustaja Dan Chilla. Haluatteko käyttää puheenvuoron ensin? Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kaikkia kollegoja heidän avustaan lausunnon laatimisessa ja haluaisin myöskin kiittää sihteeristöä. Toivon mukaan me olemme saaneet aikaiseksi menestyksekkään hyvän lausunnon sekä valiokunnassa että täysistunnossa. Paljon kiitoksia kaikille. Pues muchas Paljon kiitoksia edustaja Dantsilla. Aloitetaan sitten äänestyksellä. Tarkistus yksi puolesta äänet vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kahdeksaisesta ei äänestetäkään koska tämä on kielellinen vain, eli yhdeksäinen puolesta. Vastaan tyhjää. Voidaanko tehdä tarkistusäänestys? Tarkistetaanpa tarkistus yhdeksän. Jo hetkinen vain, että saadaan järjestelmä käyntiin. Ai, pardon, se Um, se abre la votación. Äänestys alkaa. Mm-hmm. 17 a favor. 16 puolesta, 11 vastaan. Hyväksytty siis. Tarkistus 10 puolesta äänet vastaan. tyhjä hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolmonen puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi nelonen puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty ja sitten äänestetään loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ja hyväksytty 25 puolesta, ei yhtään vastaan ja kolme tyhjää. Onnittelut esittelijälle. al siguiente. Ja siirrytään sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla kohteen, koskee naisten roolia konfliktien ratkaisemisessa ja sovinnon löytämisessä. Kerron teille Yeah, I have to say that the... Täytyy nyt sanoa, että kun asiantuntijat on kutsuttu neljäksi, niin joudumme odottelemaan noin 15 minuuttia, koska emme voi aloittaa ennen kuin he ovat paikalla. Sopiiko näin? Eli neljältä tasan aloitamme valiokunnan työn kuulemisosuuden.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 Mono. No niin. Hyvät kollegat, palataan sitten työn ääreen, valikunnan kokouksen työn ääreen esityslistan kohtaan, joka koskee naisten roolia konfliktien ratkaisemisessa ja sovinnon etsimisessä. Vaihdamme ajatuksia Rova Schumacherin kanssa, joka on YK Naiset-järjestöstä. Tunnemme hänet jo siksi, että meillä on ollut ilo käydä keskusteluja hänen kanssaan monissa aikaisemmissa tila- tilanteissa ja sen takia kiitän häntä, että hän palaa tänne nyt valiokuntaamme osallistumaan työskentelymme. Sitten meillä on vierannamme myös Rova Rovi Demalin ja herra Bassam Aramin, jotka edustavat Parent Circle, kansalaisjärjestöä, vanhempien piiriä niin sanotusti. Tämä järjestö muodostuu israelilaisista ja palestiinalaisäideistä ja isistä, jotka ovat menettäneet konfliktissa lapsensa ja jotka ovat päättäneet tehdä työtä yhdessä rauhan ja sovinnon aikaansaamiseksi. Mielestäni tämä on aivan upeaa työtä, jota he tekevät näissä puitteissa, tämän organisaationsa puitteissa. Olemme useaan otteeseen todenneet, kuinka tärkeää on, että annetaan tukea kansalaisjärjestöille heidän työssään tämän aiheen piirissä. Kiitän, kiitämme heitä ensinnäkin heidän läsnäolostaan täällä, mutta ennen kaikkea heidän tekemästään työstä kansalaisjärjestön puitteissa rauhan aikaansaamiseksi. Kerron teille myös, että sitten kun kuudelta saadaan valikunnan kokous niin tässä sivussa käynnistetään, avataan välittömästi valokuvanäyttely, jonka tämä Parent Circle vanhempainpiiri kansalaisjärjestö on järjestänyt ja olette tervetulleita kaikki osallistumaan tähän avajaistilaisuuteen. Ja tietysti näyttelyä voitte katsoa sitten minä tahansa muullakin hetkenä jälkeenpäin. Ennen kuin aloitamme ajatusten vaihdon ja annan puheenvuoron vieraillemme, esitämme teille videon, jonka, joka liittyy kampinaan Take Steps for Peace – ota askeleita rauhan suuntaan. Strength to never give up ja tulkit huomauttavat, että äänen laatuun liittyvistä teknisistä syistä videoa ei tulkata. We have to. Because if I... And I. And I. And I. And I. And I. وأنا. Who lost a sister. A brother.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 Nyt kun olette nähneet tämän videon, joka uskon, että on osunut kaikkiin meihin syvälle ja olemme ymmärtäneet kaikki siitä jotakin. Ja me omissa tehtävissämme ja vastuualueillamme voimme katsoa, että jokainen meistä voisi laittaa oman rikkansa rokkaan, jotta ratkaisua voitaisiin etsiä niin, että sovinto voitaisiin saavuttaa, kuten nämä perheet pyrkimyksissään toimivat sitoumuksella ja motivaatiolla. Kuten totesin, käynnistetään nyt sitten ajatusten vaihto. Annan ensimmäisenä puheenvuoron Robi Demalinille, Hänellä on noin 10 minuuttia aikaa, jotta kaikki sitten pystymme käymään yleiskeskustelua sen jälkeen. Rouva Demalin, teillä on nyt puheenvuoro. Yeah, no. So actually in the interests of gender niin, tasa-arvo sukupuolten välisi, välisen tasa-arvon nimissä olisin halunnut pyytää Bassamia puhumaan ensin, mutta kuitenkin puhun nyt itse. Paljon kiitoksia, että että kutsuitte meidät tänne. On tärkeää, että tuomme toisenlaisen viestin Israelista ja Palestiinasta. Teidän on todella tärkeää nähdä, että on mahdollista olla jatkamatta toistensa tapaamista. Minä lähdin mukaan Parents Circleen, kun David poikani tapettiin tapettiin, hänet tappoi vastapuolen salaampuja ja ymmärsin väli, välittömästi, että hän ei tappanut poikaani sen takia, että hän olisi tuntenut hänet. Hän ei olisi koskaan tehnyt sitä, jos olisi Davidin tuntenut. Hänet, hän tappoi hänet sen takia, että kyseessä oli valloittaja, armeijan edustaja. Tämä on vaikea minulle sanoa, mutta tämä on totuus. Ja jos haluamme saada sovinnon aikaan, meidän täytyy kertoa myös totuus. David oli Tel Avivin yliopistossa opiskelijana ja hän opiskeli filosofian tai kasvatuksen filosofian maisteritutkintoa. Hän oli rauhanliikkeen osallistuja ja hän oli opiskelijajärjestön järjestön, mm, johdossa kansannousun aikaan. Enkä oikein voi kuvitella, että miten hän pääsi näin pitkälle. Emmekä tiedä edes, kuka siellä aseen takana oli, aseen varressa oli. Me emme tiedä sitä. Ja kuten kaikki israelilaiset, hänetkin kutsuttiin arve, armeijan reserviin, ja kun hän tuli katsomaan minua, niin hän sanoi minulle, että minä en halua miehitetyillä alueilla palvelusta niin suorittaa, mutta mitä voin tehdä, jos jos äh, en mene, niin mitä niin tapahtuu, hän oli upseeri. Ja jos minä en mene, mitä opettajille, opiskelijoille niin tapahtui, koska hän opetti filosofia opiskelijoille, jotka menisivät armeijan. Ja jos minä menen sinne, niin kohtelen ihmisiä kunniallisesti, kunnioittavasti, kuten myös sotilaani tekevät. Eli yhtäältä tunnet aseenväärässä olevan henkilön, mutta toisaalta ei. Ja tämä on maa, jossa niin monet nuoret joutuvat tähän tilanteeseen, kun he kasvavat Israelissa ja he kasvavat tämän pyhän lehmän armeijan varjossa. On todella surullista, että henkilö, lapsi, jonka tarkoitus oli mennä Oxfordiin opiskelemaan tohtoritutkintoaan varten filosofiassa, tapettiin tyhjän takia. Se on ihan tyhjän takia, koska Davidin kuolemalla ei saavutettu mitään. Kukaan ei siitä hyötynyt. Ei oltu lähempänä rauhaa, vaan itse asiassa luotiin enemmän vihaa, vihan kiertokulussa. Ja ymmärsin, mitä David sanoi, kun hän tarkoitti, kun hän sanoi, että hän kohtelisi ihmisiä kunnioittavasti, koska kun tapasin Tel Avivissa hänet palestinaisten kokouksessa ja hän sanoi, ja hän istui siellä ja katsoi minua, eikä pystynyt puhumaan. Ja sitten minä sanoin hänelle, että mitä? Ja hän sanoi, että minä haluan sanoa sinulle, että en päivä ennen kuin David tapettiin, minä ajoin tuon tarkastuspisteen läpi. Hänen, hänen ystävänsä oli tämä siis. Ja, kor- ja pitkä nuori mies sanoi minulle, mutta minun täytyy tarkastaa sinun paperisi. Olen pahoillani, niin se on minun velvollisuuteni. tein sen mahdollisimman nopeasti. Ja he alkoivat keskustella. Ja sitten Siihen mennessä, kun keskustelu oli päättynyt, hän jatkoi eteenpäin. Ja sitten seuraavana päivänä, kun kuulin, että poikasi oli tapettu, olin todella pahoillani. Ja tässä on työmme ydin, työmme mitä teemme Parent Circleissa, koska jos näet inhimillisyyden toisessa, niin se on hyvä askel sitä kohti, että saataisiin jonkinlainen loppu tälle järjettömälle, hullulle väkivallan kehällä, josta me kaikki joudumme maksamaan. Sinä päivänä, kun David tapettiin, en tiedä mitä tekisin elämälläni, mutta tiesin, että voisin, haluaisin estää muita naisia miehiä kokemasta tällaista tuskaa, koska ei ole mitään pahempaa kuin lapsensa menettäminen. Tuska ei koskaan lähde, mutta sen kanssa oppii elämään. Joka aamu, kun herää, toivoo kuitenkin, että kyseessä olisi ollut vain paha uni painajainen. Ja sitten eräs... Oli eräs uskomainen, uskomainen mies tuli puheilleni ja kutsui minut Jerusalemiin tapaamaan palestinalaisia lapsia, jotka ovat menettäneet lapsensa. Minä sanoin, että ei, minä en todellakaan halua viettää aikaani muiden surevien vanhempien joukossa, koska ajattelin, että se olisi mahdotonta minulle. Mutta en tietenkään ymmärtänyt silloin, että nämä ihmiset todellakin ymmärtäisivät ja he olisivat ainoita ihmisiä, jotka todellakin ymmärtäisivät ja voisivat kokea empatiaa. Ja sitten tapasin palestinlaisia äitejä, kun katsoin palestinlaisten äitien silmiin ja tunnistin, että heidän kyynelensä olivat samanvärisiä, niin silloin ymmärsin, miten suuri, vahva voima meissä voisi olla, jos voisimme puhua yhdellä äärellä, seistä yhdessä ja tuoda maailmaan toivon viestin. Ja jos he voisivat ymmärtää, kuinka tärkeää heille oli olla olematta sen enempää Israelin kuin Palestiinan puolella, vaan olla osa ratkaisua, koska kaikki se, mitä teette omissa maissanne, on teidän tapanne tuoda meidän asioitamme omiin maihinne opettamalla ihmisiä tapaamaan muslimeita. Niin, että haluat tietenkään toimimaan, mutta näin tulee tapahtumaan. Ja sen takia haluaisin pyytää teitä, että ette kokisi olevan jotenkin hyviä, kun ryhdytte jommallekummalle puolelle. En sano, että älkää nyt olko esimerkiksi, ol, olkaa nyt esimerkiksi, äh, esimerkiksi miehitystä vastaan, ja olen ihan varma siitä, että miehitys on väärä asia, moraalisesti väärä asia. Minä rakastan Israelia maatani, mutta minä haluan elää moraalisessa maassa. Ja miehityksellä ei sitä saavuteta, joten haluaisin, että toivoisit, tukiste meitä, jotta poistuisimme miehitetyiltä alueilta. Ei niin, että Israel lankeaisi polvilleen, vaan niin, että se jotenkin ottaisi järjen käteen. Meillä on todella vahva naisten ryhmä ja tänä päivänä on naisten hetki astua pöytään. Kukaan ei kysy meiltä, että lähdetäänkö sotimaan. Kukaan ei kysy meiltä, että neuvotellaanko, kukaan ei kysy meiltä, että ehkä meidän pitä, pitäisikö meidän kenties allekirjoittaa rauhansopimus. Ja ketkä ovat sodan uhreja viime kädessä? Naiset ja lapset. Muistan, että viimeisimmässä Kasan sodassa juoksin asunnostani pommisuojaan, kun raketteja ammuttiin lähellä taloani. Ja siellä oli nainen, joka seisoi vauvakäsivarsilainen ajattelin, että olenpa minä onnekas. Ajatelkaa miten hullua. Minä ajattelen, että minä olin onnekas sen takia, että minä pystyin menemään pommisuojaan. Mutta entäpä gaasalainen nainen, jolla ei ole mitään paikkaa, johon paeta. Jos hän lähtee talostaan, niin hän kenties joutuu Hamasin uhriksi. Jos hän taas pysyy kodissaan, niin ehkäpä Israelin pommi tappaa hänet. Eli mitä valinnanvaraa hänellä on? Ja sitten kuulen Stegorinlaisen naisen äänen, joka on kylä siis, Kasan läheinen kylä. Israelilainen nainen puhui radiossa ja hän sanoi, että hänellä on kolme lasta ja 15 sekuntia aikaa päästä pommisuojaan ja yksi lapsista istuu rullatuolissa kenet lapsista hän ottaa silloin mukaan. Eli ymmärrättekö, minkälaiset seuraukset tällä hulluudella on? Kuinka paljon me tarvitsemme tukea ratkaisun aikaansaamiseksi? Israelia ja Palestiinaa ei voi sivuuttaa noin vain. Ymmärrän, miten dramaattisia asiat ovat Lähi-idässä, mutta teidän tulevaisuutenne on niin vahvasti sidoksissa siihen, mitä siellä meillä tehdään. Toivottavasti tulette näyttelyn avajaisiin kello kuudelta. Se on hyvin mielenkiintoinen näyttely. Se, sen nimi on Presence of the Void. Tyhjyyden läsnäolo. Se on henkilöistä, jotka ovat menettäneet läheisensä. Siellä on kauniita kuvia. Siellä on esimerkiksi kakku, josta puuttuu kaksi palaa, koska nainen menetti kaksi, kaksi mm, veljeä. Taikka sitten kuva vuoteista, joita ei ole sijattu, koska kaksi lapsista on kuollut. Mutta siellä on myös toivon viesti siitä, että voimme toimia yhdessä, puhua yhdessä, joten tekin pystytte siihen. Se, kun, kun matkustin länsirannalla, tapasin paljon palestinalaisia naisia, jotka tekivät kirjontatöitä, mutta heillä ei ollut rahaa ostaa hyviä raaka-aineita, lankoja esimerkiksi. Eli he tekivät käsitöitä, joiden tekemiseen meni ehkä kymmenen päivää, ja sitten ihmiset ostivat ne parilla eurolla säälistä. Eikä ole mitään pahempaa kuin säälistä ostaminen. Miettikää, aina kun niin teet, että miltä tuollaisesta naisesta tuntuu, minkälainen itsetuntonsa hänellä, miten hän itsetuntonsa vaikuttaa, jos hän tietää, että te ostatte vain säälistä. Ja jos, ajatte, jos käytte vaikkapa London School of Artissa tai Tel Avivin muotikoulussa, jossa olemme, jossa olemme tehneet upean sovinnon linnun. Tällä sovinnon linnulla on jonkinlainen taikaominaisuus, koska hän sen ansiosta tapasin Julin, joka on toiminut tänne. Tämä, nai, tämä lintu on palestinalaisten naisten tekemä. Esimerkiksi sitä voi, voi kantaa esimerkiksi kengässään tai sitten tällaise, tällaisena ikään kuin paikkana tai merkkinä, jonka voi laittaa vaikkapa kenkään kertomaan, että olette väkivaltaa vastaan, koska välitätte meistä, koska välitätte siitä, että lähidässä löytyisi ratkaisu. Itse asiassa te olette hyvässä seurassa, koska Barbara Streisand, Meryl Streep ja äh, Kate Mirren ja Kate Blanchett ovat kaikki tämän äh, linnun valinneet tunnuksekseen ja käyttävät sitä. Äh, teemme kenttätyötä ja odotamme todellakin, tai, tai visiomme Parent Circleissa on se, että meillä olisi sovintoprosessi, joka olisi osa, olennainen osa mitä tahansa tulevaa Äh, tulevaa äh, rauhansopimusta. Ihmiset eivät ole itse koskaan olleet mukana rauhansopimusten laatimisessa. Ilman sovintoa saadaan aikaan vain tulitauko, kunnes seuraavan kerran taas äh, taistelut puhkeavat. Kiitoksia. Muchas gracias, señora. Paljon kiitoksia, rouva Damelin sanoistanne ja kannanotoistanne. Olen varma, että sananne liikuttivat meitä kaikkia ja pystyimme näkemään myös, kuinka monta kertaa pystyy löytämään tarvittavat voimat kaiken sen tekemiseen, minkä kokee oikeaksi. Seuraavaksi annamme puheenvuoron äh, herra Bassam Araminille. Thank you. Kiitoksia. Näen täällä enemmän tulkkeja kuin yleisöä, mutta voiko puhua arabian kieltä? En siis vielä. Okay. Okay. Tämä on vain Euroopan kieli. Arabia ei ole siis Euroopan kieli vielä. Ei vielä virallinen kieli. Lenin totesi, että nainen, voi myöskin kirjoittaa kehtoa, oikeassa kädessä voi kirjoittaa maailmaa vasemmassa kädessä. Jos koulutat yhden miehen, koulutat yhden miehen, mutta jos koulutat naisen koko yhteiskunnan. Minä naiset eivät odota sitä, että miehet vapauttavat teidät, vaan teidän pitää itse vapauttaa itsenne. On tietenkin vaikea kasvaa vallottajan vallan alla, jo ihmisten alla, jotka eivät ymmärrä sun kieltä siitä, jotka ymmärrä, miksi tulet sun kylääsi, kun olit lapsi. Ja on jotenkin helppo tulla sitten taistelijaksi. Mä ajattelin taistelijaisia lapsia tässä. Itse olen, olin taistelija, kun olin 13-vuotias. Ja ne nosti silloin Palestinan lippua ylös, ja se oli rikos siihen aikaan. 16-vuotiaana me löysimme vanhoja aseita, pari granaattia ja Kalashnikovin. Ja, ja me myöskin hyökkäsimme Israelin ää, sotilaita vastaan. Onneksi kukaan ei kuollut, vaikka emme tienneet, miten käyttää sitä aseita. Ja 17-vuotiaana meidät sitten pidätettiin. Ja ensimmäistä meistä lähdettiin 29 vuodeksi ja 19, 17, 15 vuodeksi vankilaa. Minä menin seitsemäksi vuodeksi. Ja tiedämme, että voit voittaa vihollisen tai tappaa hänet, mutta, mutta jos ei, niin sitten hän tappaa sinut. Ja koska minun vihollisen tappaa, puhuu hebreaa, minäkin olen puhumaan hebreaa. No minä en siis tiedä holokaustista mitään, mutta minä, me palestinaiset sanomme, että se on iso vale, me emme usko siihen, koska me kuule siitä mitään. Jotenkin on vaikeaa kokea sympatiaa vihollisen kanssa, joka on sinun vihollisesi. Kun katsoin pari minuuttia tätä filmiä, aloin itkemään. Koska tämä on hyvin vaikeaa, että filmissä niin kun näen sen tavallaan rikoksen tavallaan. Halusin tietenkin, tietenkin en, en halua, että joku, joku minut, minun maani miehittää tai minut vankilaan. Ja haluan tietää lisää holokaustista. Ja 2011, 2011 minä menen viisi vuotta sitten, kävin yliopistossa ja sain UKsta myöskin yliopistotodistuksen, jota voin paremmin ymmärtää vihollistani. Vankilastenkin me emme puhu toisillemme, vain vihaamme toisiamme. Palestinaiset eivät enää koulutusta siihen, että vihaavat. Avaat vain ikkunan ja sieltä se tulee. Me vihaamme heitä, me vihaamme miehittäjiä, me vihaamme heidän brutaalisuuttaan. He he yrittävät tappamaan meidän, meidän inhimillisyytemme joka hetki. Ja me pyrimme vain elämään. Ja me pitää jatkaa omaa tietämme, mikä on tietenkin taistelua ylivoimaista vihollista vastaan. Ja meidän oma asiamme, palestinaisten asia, meidän vapautemme on suurempi kuin me itse olemme henkilöiden. Tämän takia me olemme selviytyneet, tätä me opetamme toisillemme ja valkoista kaksi seitsemän vuoden jäl- vankilatuomion jälkeen uskoi edelleenkin vielä aseelliseen taisteluun. Ja Osloon mm, sopimuksen jälkeen muutimme kuitenkin kantamme. Aloimme ajattelemaan, että, että jos meidän johtajamme voi istua alas ja neuvotella tällaisen sopimuksen, miksi minä olen seitsemän vuotta israelilaisessa vankilassa? Miksi meidän pitää tappaa toisiamme? Jo yli sata vuotta että olemme yrittäneet tapaa toisiamme kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Ja tilanne on se, että tällä hetkellä Israel ei ole vapaa, Palestina ei ole äh, vapaa, Israel ei ole turvallinen ja uhreja on enemmän. Kun just neljäsen ensimmäisen lapseni, minä päätin, että tämä, hän ei joudu koskaan Israelin vankila eikä heitä kiviä, koska voin valvoa häntä ja voin kertoa hänelle, hänelle asioista – ja miksi me puhumme tuon rauhasta? Koska meidän pitää kouluttaa lapsemme tälle rauhan tielle. Ikävä kyllä, todellisuus on sitten vahvempi kuin teoria on. Miehitys jatkuu, tämä väkivalta jatkaa, viha, viha jatkuu ja väkivalta jatkuu. 2002 kuulin näistä yksistä, näistä Israelin sotilaista, jotka eivät halua toimia mietityllä alueella sotilaspalveluksessa, jotka olla siinä olla armeijassa ja miehittämässä palestinalaisia. Tapasin näitä ihmisiä ja halusin ymmärtää heitä vuonna 2005. Meillä oli ensimmäinen kokoontuminen heidän kanssaan aiheesta. Ja se on seitsemän entistä suojelasta ja upseeria paikan päälle. Ja voitte kuvitella, ensimmäinen tapaaminen todellisten vihollisten kanssa. Me vihasimme toisiamme aikaisemmin, halusimme tappaa toisemme aikaisemmin molemmin puolin. Ja vuoden kokouksen jälkeen perustimme sen taistelijat rauhan puolesta järjestön. Ja muistan, että ensimmäinen matkani Palestinan ulkopuolella oli tähän huoneeseen 2006. Ja meillä ensimmäisen vuonna meillä oli 300 jäsentä molemmilta puolilta, kaikki entisiä taistelijoita, entisiä vankilassa istuneita. Ja meidän sloganimme oli Nelson Mandelan toteamus, jos haluat tehdä rauhan, vihollisesi kanssa, mitä pitää työskennellä kanssa. Silloin mm. hänestä tulee sinun kumppanisi. Ja uskon, että me voimme olla kumppaneita, vaan me luottaa toisiimme. Ei meidän tarvitse rakastaa toisiamme, mutta voimme elää rauhassa, vaikka emme rakastaisikaan toisiamme. Mutta meidän ei pidä miehittää toistemme alueita. Ikävä kyllä, jos asut palestinalaisessa tai israelissa, niin tilanne ei ole sama, sama elämä, mutta kuitenkin olet vastuussa itsestäsi joskus selviät hengissä, vai siksi olet viisas. Mutta tilanne ei ole normaali, elämä ei ole normaalia. Ei mitenkään voi suojella lapsiaan eikä itseään kunnolla. 12.7.16. tammikuuta kahden vuoden jälkeen, sekin kun perustimme tämän järjestön, Israelin rajapoliisi tappoi minun 10-vuotiaan poikani Lotarin hänen Itä-Jerusalemin koulun edessä. Hän oli siellä kello yhdeksältä aamulla siskonsa ja kahden muun lapsen kanssa kävelyssä. Ja 20 metrin päästä häntä ammuttiin poliisin taholta ja sitten myöhemmin hän kuoli sairaalassa vamoinsa. Tietenkin on helppo lähteä helpolle polulle, se on kutsutaan laiskaksi poluksi ja lähteä sitten kostamaan. Tämä on normaalia, tämä on inhimillistä toimintaa. On normaalia, pyrkiä kostamaan, jos menettää lapsi, vaikka kymmenvuotiaan lapsi, joka ei tiedä mitään konfliktitilanteesta. Silloin toivon, että Habir olisi viimeinen Israel-Palestiina-konfliktin uhri, mutta ikään kyllä näin ei ole käynyt. Halusin todeta, että en halua mitään kostoa, vaan haluan oikeutta. Jos yksi sotilas tappaa minun lapseni, mutta yli sataa entistä sotilasta on ollut mukana kunnioittamassa hänen muistoa hänen koulussaan. Me olemme rakentaneet muistomerkin hänelle. Ja tällä tavalla estämään sitä, ettei synny uutta ähm, väkivallan kierrettä. Sitten liittyy tähän perheiden piiriin, jossa oli 600 jäsentä. Meillä on yksinkertainen viesti, mitä tässä uskot ja mitä tavallaan esitkin Israelin ja Palestinan kesken. Meidän pitää jakaa tämä maa joko yhtenä, kahtena tai viitenä valtiona, mutta emme halua, että se jaetaan suurena hautana perheillemme ja lapsillemme. Israelista, koska luultiin omista paikoistaan 3000 vuoden orjuuden ja holokaustin jälkeen, ja palestinaista, jotka myös voi hyväksyä miehittämistä. Mekään emme koskaan luovu vapaudestamme, koska me olemme ihmisiä. Ja se on ainakin meidän tehtävämme jatkaa joko taistelua tai sitten yhdessä selviytyä. Kiitoksia. Muchísimas gracias. Paljon kiitoksia, herra Aramin. Ja sitten viimeisen puheenvuoron vieraista saa rouva Schumacher. Thank you very much. Paljon kiitoksia Irache. Olen ollut parlamentissa monta kertaa, enkä muista, että olisin ollut näin yllättynyt. Eli kiitoksia siitä, että jaoitte tämän tiedon ja onnittelut siitä, mitä teette. Sanoitte, että on aika naisten tulla pöydän ympärille. Ja minun mielestäni nämä ovat viisaita sanoja ja kaikki ne kommentit, mitä te teitte, ne ovat täynnä viisaita sanoja. Ja se on oikea tie eteenpäin, jotta saadaan aikaan toivoa. Puhuitte myöskin sukupuolten välisestä tasa-arvosta YK on pääsihteeri on kaupungissa ja tapaamme hänet pian ja minä pidän tällaista merkkiä, mutta te olette todellisia tasa-arvon kannattajia. Haluaisin kiittää teitä tästä. Valikunta pyytisi minua puhumaan naisten asemasta rauhan asioissa ja te sanoitte, että on korkea aika, että naiset tulevat pöydän ympärille. Tämä on aivan totta. En aio nyt mennä yksityiskohtiin. On ehkä parempi, että käymme vahvaa keskustelua. Haluaisin mainita kuitenkin muutaman asian. Ensinnäkin todellakin toivon, että se aloite ja se työ, mitä teette, voisi toimia esimerkkinä uusille kumppanuuksille israelilaisten ja palestinaisten välillä ja toivon mukaan myöskin maailmanlaajuisesti antaisi toiveen kipinän. Ja sitten naiset, rauha ja turvallisuus asialista. Vuonna 2000 me allekirjoitimme vuoden 2035, äh, tai siis päätöslauselman 2035 ja Tämä oli ensimmäinen kerta, kun YK antoi vahvan merkin siitä, kuinka tärkeää on, että naiset tulevat rauhanneuvotteluihin mukaan. Ja tuon päätöslauselman jälkeen päätöslauselmia on ollut paljon ja normeja on syntynyt. Viime vuonna tehtiin pieni tilannekatsaus, missä nyt ollaan 15 vuotta ensimmäisen päätöslauselman jälkeen. YK turvallisuusneuvosto hyväksyi päätöslauselman 2242 ja siinä naiset asetetaan rauhanneuvotteluihin keskiöön. Ja siellä puhutaan myöskin ääriilmiöiden määrän kasvamisesta, sisäisesti siirtyistä henkilöistä ja maailmanlaajuisista vaikutuksista, joita ilmastonmuutoksella on. Eli tämä on ainoa päätöslauselma, joka todellakin on ottanut huomioon nämä uudet ilmiöt, mutta päätöslauselmassa vaaditaan myöskin sitä, että naisten ja naisten järjestöjen tulisi olla mukana laatimassa strategioita, jotta voitaisiin taistella väkivaltaa vastaan. Ja yleisesti ottaen yhteiskunnallisilla järjestelyillä on tehtävä 50 prosenttia YK rahoituksesta ja toivon mukaan jäsenvaltioiden rahoituksesta, joka osoitetaan rauhan asioihin, niiden tulisi mennä naisten järjestöille. Ja voisin edistää ajatusta siitä, että teidän ryhmänne kaltaiset ryhmät voisivat hyötyä rahoituksesta. Se olisi tärkeä askel eteenpäin. On myöskin nähtävissä, kun tarkastelee numerotietoja, että rauhanneuvotteluissa naisia on mukana hyvin vähän. UN Women teki vuonna 1992 teki tutkimuksen ja se osoitti, että 31 rauhan prosessia, joita käytiin vuosien 1992 ja 2011 välillä, niin 14 prosenttia todistajista ja 9 prosenttia neuvotteluista esimerkiksi oli naisia. Nämä luvut ovat hyvin alhaisia ja me edelleen tässä asiassa menemme eteenpäin aivan etana vauhtia. Ja jos kuulen sen, kuuntelin sitä, mitä te sanoitte, ja tämä 4 prosenttia todistajista ja allekirjoittajista, niin te olette todistajia sen suhteen, mitä on tapahtunut ja miten rauha voidaan joku päivä saavuttaa. Eli teillä on paljon annettavaa ja on tärkeää, että kansalaisyhteiskunnan aktivistit, naiset ja miehet tasavertaisesti ovat mukana rauhanprosesseissa. On myöskin nähtävissä, että poliisijoukoissa ja armeijoissa naisten osallistuminen on hyvin alhaisella tasolla huolimatta siitä, että me tiedämme, että sillä on suuri vaikutus erityisesti mitä tulee naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Jos siis poliisijoukoissa olisi enemmän naisia, tämä on vielä yksi osa-alue, jossa me vaadimme muutosta. Minä päätän puheenvuoroni tähän. Viimeinen asia, jonka haluaisin mainita, liittyy sovintoon ja siihen, kuinka tärkeää on, että naisille annetaan taloudellista valtaa jotta kun rauha on saatu aikaiseksi ja kun rauhansopimus on allekirjoitettu, niin naisia ei tulisi tarkastella yksinomaan uhreina, vaan myöskin muutoksia aikaansaavina osapuolina. Ja olen nähnyt todellakin muutoksia teidän kauttanne tänään ja haluaisin tästä teitä kiittää. Muchas gracias, señor. Paljon kiitoksia, Rova Schumacher. Nyt käynnistämme sitten kommenttikierroksen niin, että MIPit voivat myöskin osallistua keskusteluun. Olkaa hyvä. Ferra ensimmäisenä. Muchas gracias. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen todella iloinen, että saan nähdä jälleen uudestaan tämän tärkeän järjestön edustajat järjestön, joka oli pelkästään liikuttava, vaan myös äärimmäisen tärkeä ja vaikuttava. Ja on tärkeää, että kuullaan historian toimijoita ja opitaan heidän kokemuksistaan. Ei pelkästään viitekohtana poliittiseen toimintaamme, vaan myöskin ihan elämästä oppimiseen. Tämä on mielestäni äärimmäisen tärkeää. Minusta tuntuu, että teidän läsnäolonne täällä kokouksessa tänään kun puhutaan naisten roolista konfliktin ratkaisemisessa, on sellainen asia, josta on puhuttu jo monelta näkökannalta katsottuna ei ole kysymys pelkästään arvoista, vaan myöskin naisen osallistumisesta tasa-arvosta, hänen roolinsa laajentamisesta, hänen tuottavan ja hyödyllisen roolinsa laajentamisesta. Ja kysymys on myös etujen kannalta merkittävä, koska emme voi sallia sitä, että tällaista lahjakkuutta ja johtamistaitoa äh, jätetään käyttämättä. Sehän edustaa maailman väestöstä puolta. Ja on osoitettu muun muassa, että konfliktin ratkaisu neuvotteluissa, välitysneuvotteluissa, ehkäisevissä neuvotteluissa ja interventioissa toimii tehokkaammin objektiivisesti, jos naiset ovat siinä roolissa ja edustettuina siten, kuten heidän pitäisi olla. Ja me olemme, me olisimme huonoja edustajia ja tuottamattomia edustajia, jos emme tällaista edistäisi. Me emme puhu täällä pelkästään oikeudenmukaisuudesta, saavutettujen oikeuden takaamisesta, vaan meillä on vastuu käsistämme koskien ihmisten henkeä. Ja sen takia on ehdottoman välttämätöntä ja kiireellistä ja pakottavaa suorastaan, että käynnistämme kaikki sellaiset mekanismit ja otamme käyttöön kaikki resurssit täällä Euroopan parlamentissa, jotka meillä on käytettävissä, saadaksemme tämän aikaiseksi niin, että naiset kaikilla niillä elämänalueilla, joilla he voivat osallistua merkittävällä tavalla, voisivat niin toimia. Uskon, että meillä on sellainen maailma nyt edessämme, jossa olemassa olevat konfliktit ja pitkäaikaiset konfliktit ovat määrällisesti suurempia kuin aikaisemmin. Täällä Euroopassa meillä on olla, ollut sodan vuosisatoja ja on aivan selvää, että elämme sellaisessa maailmassa, jossa ollaan jatkuvissa, kon, jatkuvassa konfliktissa. Ja konfliktien kesto on se, joka meitä pitäisi huolestuttaa, koska olemme menettäneet niiden myötä lukuisia sukupolvia. Ja minusta vaikuttaa siltä, että kansalliset toimintasuunnitelmat, jotka täytyy ilman muuta tarkastaa ja vahvistaa, niin niiden lisäksi on tärkeää, että myös kansalaisyhteiskunta osallistuu tehokkaasti. Minusta olisi oikein mukavaa, että instituutioiden, Euroopan instituutioiden asiakirjoissa ja ennen kaikkea paikallisissa eh, instituutioissa, kunnissa ja niin edespäin siinä vaiheessa, kun konflikteja pyritään ratkaisemaan, niissä otettaisiin huomioon myös naiset. Monilla konfliktialueilla on saatu erinomaisia esimerkkejä siitä, että kun tehdään läheistä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa, tulokset ovat parempia. Ja ilman muuta tulen käyttämään näitä nauhoja ja näitä, näitä kirjontatöitä, jotta voisin osallistua näihin askeliin, joita otetaan kohti rauhaa. Gracias, señor Paljon kiitoksia, Gothera. Ja seuraavaksi sitten Batinja. Gracias. Mm. Buenas tardes. Kiitoksia. Aivan ensimmäiseksi haluan kiittää vieraita heidän läsnäolosta ja siitä, että tuotte mukana ne solidaarisuuden ja kunnioituksen ja rohkeuten kaikkea liittyen palestiinalaisten alueiden miehitykseen. Minun mielestäni tämä ei ole mikään helppo tehtävä, ja kun teillä, joka teillä on edessänne, kuvittelisin, että teillä on paljon ongelmia voitettavana, Ja kyseessä on tällainen, li, li, tällainen ö, liike, joka on vasta käynnistymässä. Olemme kuulleet esimerkiksi israelilaisista naisista, jotka ovat antaneet ilmi väärinkäytöksiä ja häirintätapauksia toimiessaan miehitetyillä alueilla, israelilaisista naissotilaista siis. Israel on mielestäni sillä tiellä, jonka se on aikanaan valinnut vastakkainasettelu ja, ja väkivalta, joka ei johda mihinkään. Sekä israelilaiset että palestiinalaiset kansalaiset ovat nyt antamassa hyvää esimerkkiä maittensa hallituksille ja koko kansainväliselle yhteiskunnalle. On aivan totta se, mitä kommentoitiin tuossa eilen illalla ja täälläkin, että missä ne naiset ovat neuvosten, neuvottelupöydistä, kun neuvoste, neuvotellaan rauhasta. Ja kyseessähän on tärkeä yhteisö. Ja kuten itsekin totesitte, naiset ja lapset ovat konfliktien keskeisimpiä uhreja. Ja senpä takia me nimenomaan kärsimme ne seuraukset, mutta emme saa ilmaista kantaamme omalla ja, ja toiveitamme omalla äänellämme. Haluamme rauhaa, haluamme neuvotteluja. On pidettävä mielessä, että 50 tai 51 prosenttia maailman kansalaisista on naisia. En voi muuta kuin onnitella teitä ja toivoa, että tämä tie, jolle olette lähteneet, että se tuottaisi tuloksia, koska me kaikki olemme jo kyllästyneitä tähän tilanteeseen, joka on täysin epäinhimillinen. On löydettävä muita tapoja ja muita kiinnostuksen kohteita tässä yhteiskunnassa. Ja meillä kansalaisyhteiskunnassa on paljon paremmat näköalat eh, paikalliseen tilanteeseen näissä maissa kuin hallituksilla, jotka toimivat täältä ulkoa käsin. Paljon kiitoksia vielä, että olitte täällä keskuudessamme. No hyvä, ellei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Ah, edustaja Björk, olkaa hyvä. Jag ska fatta mig kort. Jag skulle också bara vilja uttrycka min eh, djupa respekt för det. Voin lyhyesti todeta, että kunnioitan työtänne huomattavasti. Te olette poliittisella kentällä, joka on erittäin hyödyllinen. Ja te todeta, että tällainen ristiriita, joka siellä on, ja muurien ja rajojen rakentaminen, on sitä, jota yleensä näkyy juuri poliittisessa toiminnassa, myöskin Euroopassa. Turvallisuutta pyritään saavuttamaan terrorismin vastaisella taistelulla kaikin mahdollisen keinoin. Mutta oikeastaan meidän pitäisi antaa enemmän mahdollisuuksia vapaudelle ja rauhalle. Haluaisin kuulla ehkä enemmän siitä, mitä voisimme tehdä yhdessä – miten voimme paremmin sitten luoda rauhan ja sovinnon. Tietenkään ei missään nimessä saa joutua tähän vihan ja väkivallan kierteeseen, joka aiheuttaa vain lisää sitä. Ja joka johtaa siihen, että muureja rakennetaan. Se ei varmaan ole mikään oikea tie. Ja meillä on myöskin YK on päätöslauselmia, jotka ottavat selkeästi kantaa tähän. Mekin haluamme tukea teitä Israelissa ja Palestiinassa tällä hyvällä tiellä. Kiitoksia. Gracias, señora Björk. Paljon kiitoksia edustaja Björk ja sitten edustaja Sotrovate. Velmi krátce bych chtěla také... Paljon kiitoksia hyvin lyhyesti. Minä haluaisin lyhyesti kiittää vieraitamme heidän tarinoistaan. Minua tämä tarina kiinnostaa. Itse olen juutalaisesta perheestä ja minun mielestäni ainoa tie rauhaan löytyy ihmisestä, ihmisistä. Ja se, että te pyritte tapaamaan toisemme puolitiessä, antaa toivoa. Ja meidän projektimme Euroopassa on hieman samanlainen. Meidän täytyy luopua tietyistä kunnianhimoista, jotta voisimme rakentaa yhden yhtenäisen Euroopan. Eli minä toivoisin teille sitä, että Israel ja Palestiina saavuttavat jotakin samanlaista. Ja poliittiset neuvottelut ovat olennaisia, mutta ilman kansan yhteistä tahtoa ja ajattelutavan muutosta tähän ei päästä. Eli todellakin minä teen kaikkeni, jotta sovinto saadaan aikaan. Muchas gracias. Paljon kiitoksia edustaja Sograva. Ja nyt kun minulla on mahdollisuus, niin käytän tilaisuutta hyväkseni. Tekisin, esittäisin kysymyksen vieraille. Koskien kasvatusta, onko teillä organisaatiossanne toimintaa koskien kasvatusta ja koulutusta, koska minusta se on aivan keskeistä, että meidän lapsemme oppisivat rauhan, oikeuden, yhteisymmärryksen arvot. On todella tärkeää, että näin toimittaisiin. Ja ehkä mahdollisesti tällä tavalla saataisiin aikaiseksi muutoksia yhteiskunnassa. Useinkaan emme välttämättä keskity tällaisiin asioihin riittävästi, koska nämä ovat pitkän aikavälin politiikkoja. Niiden tulokset näkyvät vasta pitkän ajan päästä, mutta ei pidä kuitenkaan unohtaa, että arvokasvatus on aivan keskeinen kysymys ja tällaiset organisaatiot pystyvät tekemään paljon myös sen hyväksi. Eli en tiedä, on, oletteko te organisaatioina tekemässä tällaista koulutus- ja kasvatustyötä myös lasten keskuudessa niin, että voitaisiin hyödyntää koko koulutuksen ja kasvatuksen kenttä, enkä viitä tässä pelkästään muodolliseen koulukoulutukseen, vaan ihan epämuodolliseen kasvatukseen myös, niin että meidän tyttömme ja poikamme lapsemme kasvaisivat sellaisiksi ihmisiksi, että he jättäisivät sivuun vihan ja torjunnan ja, ja toisten syyttelyn niin, että he oppisivat elämään yhdessä rauhassa. Sitten äh, Rova Julie myös halusitteko käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Um, I have a really great privilege minun etuni on se, että olen tavannut Robin Israelissa viime vuoden marraskuussa. Vein naisten valtuuskunnan omasta maastani sinne tapaamaan palestiinalaisia ja israelilaisia naisia. Ja mietin tässä, voisitko kertoa hieman niistä haasteista, haasteista joita kansalaisyhteiskunnalla tällä hetkellä on? I'm mechanically challenged. No, minulla on täällä mekaanisia haasteita. Niin, kuinka voitte tukea meitä? Siihen on monia monia tapoja. Ensinnäkin kertokaa kaikille, että olette kuulleet toisenlaisen viestin Lähi-idästä, ei sen tavanomaisen. Ei niin, että kaikki haluavat olla aina vain oikeassa, vaan sen, että ihmiset haluavat onnistua. Ensi viikolla presidentti Ridlin ja presidentti Abbas ovat täällä paikalla. Siinä on upea mahdollisuus kysyä, pyytää presidentti Rivliniltä, että hän perustaisi pienen yhteistoimiston kansalaisjärjestölle. Ja tämä riittyykin siihen, mitä Julie sanoi, nimittäin on sellainen uhka, että luodaan kansalaisjärjestö, järjestölaki, joka hiljentää kansalaisjärjestöt. Breaking the Silence on yksi tärkeä järjestös, joka kyseessä on tällainen tulevaisuuden sovintoprosessi. Nimittäin jos sille tiedä lähdetään, niin silloin on, on todellakin kerrottava totuus. Ja nämä sotilaat, jotka eivät oikein osaa mainostaa itseään, tekevät aivan upeaa työtä. Ja ihmisten pitäisi, maailman pitäisi tietää, että tämä on sopinnon kannalta aivan äärimmäisen tärkeää työtä ja miettiä, että kuinka tärkeää on, sosi- kuinka vaikeata sotilaan täytyy olla myöntää, mitä hän on tehnyt. Israelilainen, Israelin armeija ei ole sen parempi tai huonompi kuin mikä tahansa muukaan armeija. Näin vain tapahtuu ihmisille, jotka joutuvat tilanteisiin taistelijoina, jotka ovat täysin epänormaaleja. Minä kaukaisina menneinä vuosina, niin kun menin tarkastuspisteen läpi, niin katsoin sotilaita ja he näyttivät minusta lapsilta ja lapsia he ovatkin. Ja minä kysyn itselleni, että kuinka me voimme langettaa heille kaikki ne traumat, jotka koituvat siitä, mitä pakotamme heidät tekemään, tarkastamaan esimerkiksi raskaana olevia naisia taikka ja jos, ja jos naista ei päästetä läpi, niin ehkä vauva syntyy siellä paikan päällä ja kuolee. Älkää nyt ajatelko, että kyseinen lapsi olisi perheestä tai taustasta, jossa vanhemmat olisivat sanoneet tälle lapselle, että menepä ja tapa kaikki palestina, palestinalaiset. Normaalisti tämä sotilas on ihan normaalista taustasta peräisin. Mutta miettikääpä, mitä hän joutuu tekemään, kun hän menee takaisin kotiin. Hän menee kotiin vanhempiensa luo, eikä hän voi kertoa, mitä hän on töissä tehnyt. Hän luultavasti lähtee äh, isän autolla ajelemaan, juo itsensä humalapäihin ja joutuu onnettomuukseen. Ja Israelissa kuolee enemmän ihmisiä itse asiassa tällä tavalla kuin konfliktissa. Tämä on ihan älytön tilanne. On paljon enemmän perheväkivaltaa ja kouluväkivaltaa kuin koskaan ennen Arvelkaapa, mistä se mahtaa johtua. Eihän mikään maa voi miehittää toista maata lähes 50 vuoden ajan ilman, että se vaikuttaisi heihin syvemmin. Eli meidän täytyy oppia heiltä ja oppia kaikesta tästä ja oppia, miten voimme muuttaa ihmisten mielen ja sydämen. Ja te voitte pyytää ja painostaa ja yrittää tu- tukea Israelia vetäytymään miehitetyiltä alueilta. Minä uskon, että se on meidän tukemistamme. Te aamulla puhuimme myöskin ajatuksesta, joita puhuimme tänä aamuna. On paljon naisia, jotka ovat peräisin Marokosta, juutalaisia naisia, jotka ovat peräisin Marokosta, Tunisiasta, Liberiasta, Algeriasta ja elävät hyvin pienissä kaupungeissa ympäri Israelia. Ja siellä heillä ei ole itse asiassa samoja mahdollisuuksia kuin muilla, ja he ovat yleensä kovin äärioikeistolaisia. Kuinka pääsemme tavoittamaan nämä naiset, koska tällaisille naisille meidän täytyy nimenomaan puhua. Tämä on sellainen projekti, että jos te kaikki yhdistätte voimanne ja haluatte tukea, ja nyt puhun ihan tässä rahasta, olen pahoillani, se on likainen sana, mutta sitä me <laughs> oikeasti tarvitsemme, niin silloin voisimme mennä keittiöön tämän kokkaamaan. Voi kuulostaa ihan hullulta, mutta me olemme ryhmässämme toimineet näin palestinalaisia ja israelilaisnaisten kanssa. Kokkasimme vuoden ajan yhdessä. Teimme, valmistimme, valmistimme mm, hilloja ja pikkelsäjä ja teimme yhdessä kirjan, jonka nimi oli Hillosessio. Emme me nyt aio sillä bisnestä tehdä, vaan se auttoi naisia ymmärtämään, ketä he ovat, mistä he ovat peräisin ja kuinka he näkevät taustansa, ketä nämä naiset ovat. Ja Siinä syntyi valtava määrä empatiaa ja ajattelimme tällä viikolla, että jos voisimme toimia samalla tavalla näiden naisten kanssa, jotka ovat peräisin kaikissa näistä maista. He yleensä ovat hyviä kokkeja, yleensä paljon paremmin kuin Askanasin naiset. Askanasi, Askanasi tarkoittaa eurooppalaisia naisia, siis eurooppalaisperäisiä naisia. Ja me huomasimme, että jos me voimme mennä kokkaamaan, valmistamaan ruokaa ja istumaan ympyrässä kertoen tarinoita, koska narratiivit ovat tärkeitä. Meillä on valto, valtavan hieno projekti, jonka nimi on Historia ihmissilmin nähtynä. Puhuitte tässä koulutuksesta ja kasvatuksesta. Mehän puhumme nyt alle 17-vuotiaista, koska silloin he menevät armeijaan, eli näihin voimme vaikuttaa ennen kuin he armeijaan menevät. Minun mielestäni on tärkeää, paljon tärkeämpää, että että mm, tärkeää on, että ei ryhdytä kouluttamaan aikuisia, vaan näitä lapsia, kolmevuotiaita, on hyvin tärkeää. Ei vaan on koulutettava aikuisia, koska on puututtava asioihin nyt, ja tämä on tällainen narratiiviohjelma. Käydään holokaustimuseossa esimerkiksi siellä ei ole tarkoitus vertailla kärsimyksiä, mutta jos pystyy ymmärtämään sen pelon, joka on juutalaisten DNAssa, niin silloin pystyy neuvottelemaan. Ja jos ei ymmärrä, kuinka palestiinalainen äiti kokee kylänsä, joka varastettiin 20-luvulla ja on ö, nyt Israelin miehittämänä. Ja hän voi nyt miettiä, että miltä tuntuu seistä siellä kaivolla noutamassa vettä lapselle. Niin tällaiset tarinat ovat sellaisia, jotka luovat yhtenäisyyden tunnetta, empatiaa. Georgetown ylivo, yliopiston, Georgetownin yliopiston, joka toimii mentorinaamme, ajatus oli, että tämänkaltainen toiminta olisi hyödyllistä. Me teemme yhteistyötä monien tahojen kanssa, asianajajien, puolueiden ja monien eri tahojen kanssa. Tällä tavalla pyrimme auttamaan ihmisiä ymmärtämään toista osapuolta. Ei se tarvitse, tarkoita sitä, että me kaikki rakastuisimme toisiimme, vaan se tarkoittaa sitä, että opimme ymmärtämään myös sen toisen osapuolen tarinan. Ja tällä tavalla pystymme kokemaan empatiaan heidän näkökulmaansa kohtaan. Ja tämä on kaikki, mitä voimme pyytää tällä hetkellä. Olisi upea, jos voisimme kouluttaa ja kasvattaa kaikki. Ja minua todella vihastuttaa, kun ihmiset sanovat, että palestinalaiset opettavat lapsensa vihaamaan. Koska minä voin kertoa, että jos minä olisin kasvanut, ka- kasvanut pakolaisleirillä, niin minä en olisi tarvinnut mitään vihan kasvatusohjelmaa. Jos katsotaan äitejä, joilla on 14-vuotiaita lapsia ja nämä lapset kulkevat ympäriinsä kantain veistä, niin me mietimme, että mitä me voisimme tehdä auttaaksemme näitä äitejä ymmärtämään, minkälainen väkivallan tie on avautumassa heidän lapsiensa eteen. Ja sen takia haluaisimme luodakin koulun näille äideille. Eli me olemme sitä mieltä, että 11- tai 14-vuotias poika tai lapsi, jolla ei ole mahdollisuuksia elämässään, kyseessä ei ole samanlainen kuin 14-vuotias äh, lapsen lapsi, joka voi tehdä mitä vain. Voi käydä uimassa, käydä demokraattista koulua, pelata äh, koripalloa. Nimittäin jos on 14-vuotias lapsi, ei ole mitään tekemistä ei ole mitään tekemistä koulun jälkeen. Luultavasti ajattelen, että isäni oli sankari toisessa kansannousussa ja siinä kaikkia helposti ajattelen, että minä olen voittamaton, enkä luultavasti ymmärrä, mitä jäin, jätän taakseni, jos minä kuolen taistelussa. Eli täytyy kouluttaa ja kasvattaa näitä äitejä. En tietenkään ole sitä vastaan, että lapsiakin koulutettaisiin ja kasvatettaisiin. On upeita leirejä esimerkiksi sureville lapsille, jotka ovat menettäneet perheensä, läheisensä. Mutta vasta kun ymmärretään, esimerkiksi sun lapset ymmärrät, ymmärtävät, että he tykkäävät samoista asioista, kuuntelevat samaa musiikkia, tykkäävät samasta ty- ruuasta, saa aikaan vaikutuksia, mutta se vie aikaa. Jos 17-vuotiaalta israelilaiselta kysyy, että oletko koskaan tavannut palestinalaista, he luultavasti sanovat, että ei. Ehkä 35 lapseen luokassa yksi on tavannut. Eli kun minä käyn palestiinalaisten lasten luokassa, he katsovat minua ja ajattelin, että minkä ihmeen takia ajattelisivat, että minä olisin yhtään jotakin erilaista kuin, kuin sotilaat, joita he ovat tavanneet. Eli tämä on todella monimutkainen tilanne, tilanne, jossa meillä ei ole mitään musta-valkoista vastausta. Israelin ja Palestiinan kysymyksessä on niin paljon harmaata materiaa, mutta tukekaa meitä ihan rahallisesti, koska me tarvitsemme varoja, mutta tukekaa meitä myös kertomalla asioistamme kaikille niille tahoille, jotka voivat vaikuttaa asioihin niin, että tätä organisaatiota voitaisiin viedä eteenpäin, jotta voisimme luoda sovintoprosessille puitteet. Me ehdotimme jopa tänä aamuna, että EU perustaisi jonkinlaisen konferenssin sovinnon tiimoilta niin, että kutsutaisiin siihen kaikki henkilöt, jotka ovat luoneet tällaisia sovintopuitteistoja ja myöskin henkilöitä, jotka ovat kokeneet sovinnon henkilökohtaisella tasolla, jotta saataisiin myöskin emotionaalinen sisältö asiaan. Eli puhukaa, keskustelkaa meidän kanssamme, kuunnelkaa meitä. Kiitos. Haluaisin vain lisätä vielä tähän yhden koulutuksesta – Totta kai on tärkeää aloittaa koulutuksesta. Ja huolimatta siitä, että kärsimme Palestinassa ja Mount Darishin, hän totesi, että ei ole mitään aikaa pitää sitä, kun viha minua, vaan minun on aikaa tavata sitä, joka rakastaa minua. Ja nämä on arvot, pitää opettaa lapsillemme. Todellisuus on tietenkin hyvin monimutkainen, vaikea. Ei heitä voi opettaa opettaa rakastamaan sotilaita, jotka miehittävät heitä, jotka tarkastavat heitä tarkastuspisteissä, näkevät vihollisina. Kiitoksia. Bueno, pues, eh... No niin, oikein paljon kiitoksia. Toistan vielä, että olemme kiitollisia, että halusitte tulla tänne luoksemme tänään jakamaan henkilökohtaisia kokemuksianne, mutta myöskin kertomaan meille siitä työstä, mitä järjestönä, kansalaisjärjestönä teette. Uskon, että edustajat, jotka ovat täällä puhuneet, ovat ilmaisseet tukensa ja sitoutumisensa työhön. Toivottavasti tapaamme vielä tässä matkan varrella ja toivotaan, että tulevaisuudessa jonakin päivänä tilanne on jo toisenlainen ja sovinnon tavoite ja rauhan tavoite saavutettaisiin. Mutta sillä välin täällä teillä on euroedustajien ryhmä, joka on valmis tekemään kaikensa, antamaan tukensa sille, että teidän kaltaisenne järjestönne voisivat jatkaa toimintansa yhteiseksi hyväksi. Paljon kiitoksia vielä kerran. No sitten, kun tämä asiakohta on saatu päätökseen, ellei muita asioita nyt ole, voidaan, voidaan todeta, että seuraava kokous järjestetään 16. päivä tätä kuuta, eli yli huomenna. 9.10 aamulla tämä on yhteiskokous työllisyysvaliokunnan kanssa koskien työ- ja perheelämän yhteensovittamista. Siellä käsitellään tarkistuksia. Tervetuloa sinne paikalle kaikki.